Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Committee of Regional Development. And our next... Jatkamme kokousta ja seuraavana esityslistalla on äänestys. Aiheena on, työnvali- on regi-valiokunnan lausunto työvälitys palvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamista työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisestä, yhdistymisen tiivistämisestä. Keskustelimme lausunnosta, jonka valmisteli esittelijämme Denchilla. Hän on täällä tänään. Haluaisitteko puhua ennen kuin äänestämme? Ei? Kiitos. Kiitos, joten Muistutan teitä siitä, että teillä pitää olla äänestyskortit mukana. Because maybe it will be needed to check the vote. Joten voimme päästä äänestämään. Uh, for your information, we, we had a lot of amendments, 152. 152 tarkistusta, 22 kompromissia. Ja seuraamme tätä äänestysluettelon luonnosta, joka teillä on. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Esittelijä suunninen pyyntö. Haluatteko sanoa jotain? Ette. Teksti näette edessänne puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. Suullinen pyyntö esittelijältä. Haluatteko sanoa jotain? Ette. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 92, suullinen pyyntö esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5, puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta 97 puolesta. Täytyy tarkistaa. seitsemän. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta, 14 vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Hyväksytty. Nyt jatkamme. Tarkistus 98. Se raukeaa. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12, äh, vaan 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27. Suullinen pyyntö esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 119. 119 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata kolme. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. kaksikymmentä seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Niin, tässä on siis suullinen pyyntö. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette. Hän kieltäytyy koko ajan. Siitä syystä en kysy enempää. 129 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 130 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 132 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 133 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 134 puolesta vastaan,

Hylätty. 136 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. tyhjä Tämä täytyy tarkistaa. Amendment 37. Tarkistus 37. Äänestys on alkanut. Uh, let vote begins now. Close the vote. Äänestys on päättynyt. Tarkastus on hylätty. 17 puolesta 20 vastaan. Tarkastus hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksy. 143 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 144. Haluaako esittele sanotaan ei. Suunnan pyyntö puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Amendment 48. We'll check. Let us vote now. Äänestetään nyt.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 Amendment 148. 148. Close the vote. Äänestys on päättynyt. Kuustosta puolesta 20 vastaan hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 152. Äänestys on alkanut. Close the vote. Äänestys on päättynyt. Ah. 19 puolesta 16 vastaan. Yksi tyhjä ääni. Tarkistus on hyväksytty. Jatketaan tarkistuksesta 45. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48. Suunnan pyytö esittelijältä. Haluatteko käyttää puheenvuoron, että äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäyhdeksän puolesta. Tyhjä, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistukseen 64. Ette halua käyttää puheenvuoroa. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 suullinen pyyntö. Äänestetään siitä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73. Hetkinen, se on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75. Suullinen pyyntö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys. Ja nyt sähköinen loppuäänestys. Aloitetaan äänestys. Close the vote. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyhdeksän puolta ääntä, kuusi vasta ääntä, nolla tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia esittelijälle. does a good job uh, with the voting. Now we continue. No niin, hienosti meni äänestys. Jatketaan seuraavasta kohdasta esityslistallamme. Joka on heinäkuussa 2014 komissio hyväksy toimintasuunnitelman auttaakseen PK-yrityksiä hyödyntämään niitä elinkeinoelämän tarjoavia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää vihreää taloutta. Toimintasuunnitelma on keskeinen strategia, joka kohdistuu pk-yritysten vihreisiin hankkeisiin, parantaa resurssitehokkuutta ja vie eteenpäin vihreän arvon ketjua. Olemme päättäneet tehdä tästä esit- mietinnön, koska matala hiilitalouteen siirtyminen on yksi niistä tavoitteista, joita voidaan tukea aluepoliittisesta rahoituksesta. Esittelijänä Nika, joka ei ole tänään täällä valitettavasti. Ehdottaisin, että meillä on tämä mietintöluonnos päätämme esittää määräaikaa 5.3. tarkistusten esittämiselle ja tässä tapauksessa tämä asia voidaan jättää ja ottaa vastaan tarkistuksia. Sopiiko teille näin? Muistutan vain, että kello 12 keskipäivän mennessä torstaina 5.3. on tämä määräaika tarkistusten esittämiselle. Seuraava kohta. Needless to speak on behalf of the rapporteur. No. Good. Благодаря. We have to say Още един but Много ви благодаря. you for shutting mouth. <laughs> okay, the next point in our agenda is... Uh, No niin, seuraava kohta esityslistallamme on Euroopan strategisten investointien rahasto. Esittelijä on Lambert van Nistelrooy. Haluaisin kiittää häntä kovasti, koska hän on halunnut valmistaa tämän mietintönsä niin lyhyessä ajassa. Mietintö esitellään valiokunnan jäsenille englanniksi. Ja tänään käymme keskustelumme tästä mietinnöstä ja äänestämme siitä kokouksessamme maaliskuussa. Tarkistusten esittämisen määräaika on 5.3. keskipäivällä. Mutta vain englanniksi siis. Muistutan vain siitä, että tässä aikataulu on erittäin tiukka ja siitä syystä työskentelemme näissä ääriolosuhteissa. Meillä on siis mietintö englanniksi ja haluaisin, että nämä tarkistukset käynnistetään englanniksi 5.3. mennessä. Toinen tapa säästää aikaa Lambert van Nistelrooy hyväksyi myös seuraavan kohdan esittelyyden lisätalousarvioesitys 1 2015 Euroopan strategisten investointien rahasto. Ja koska nämä kaksi lausuntoa liittyvät toinen toisiinsa, niin ehdotan, että kerrotte meille näistä kahdesta lausunnosta yhdellä kertaa. Sopiiko se teille ja sitten keskustelemme niistä kahdesta myöskin samanaikaisesti. Sopiiko se teille? Hyvä, kiitoksia. Olkaapa hyvä. Thank you very much. I will speak in English because we are only allowed... Kiitos. Puhun englantia, koska saamme käyttää nyt täällä vain englantia. Tällä samalla hetkellä naapuri salissa esitetään kysymyksiä ja vastauksia esittelijöille juuri tällä samalla hetkellä. 4Q1 komissio on paikalla. En tiedä, miten tässä nyt menetellään. Kaikki tapahtuu päällekkäin. Olette aivan oikeassa siinä, että vihreällä viikolla jotkut todella paiskivat töitä, jotta saatiin aikaan tasapainoinen teksti ja jotta tässä noudatettaisiin regin vastuualueita. Jos kuuntelitte tarkkaan keskusteluja, muista valiokunnassa keskusteltiin todella paljon siitä, mistä tuoretta rahaa saataisiin, ja tämä on herättänyt erityisesti liikennevaliokunnassa hieman närää. Meidän talousarviomme ei suoraan kosketa, siitä ei oteta varoja pois, koska meillä on kaksi täysin erillistä välinettä. Ja on hyvin tärkeää, että kohesio, rahastot eivät suoraan, tai niistä ei siirtää suoraan osuutta uuteen Junckerin rahastoon tai suunnitelmaan. Tämä on tärkeää ymmärtää, koska näin voimme sitten valvoa sitä, mitä muilla tasoilla tapahtuu, miten varoja voidaan yhdistää, miten saadaan aikaan synergiaetuja. Tällä tavalla tilannetta tarkastelen. Eli auttaako uusi rahasto saavuttamaan sosiaalista, alueellista ja muuta kohesiota ja tavoitteita, joita siihen liittyy monissa valiokunnissa on laajennetut toimivaltuudet. Kaksi vastuuvaliokuntaa. Ja sitten, kuten sanoin, tarkoituksena on, että uusi rahasto ei saisi kannibalisoida sitten muita rahastoja, jos varoja saa helposti, investointipankin edustajat menevät Romaniaan sanovat, että autamme teitä saamaan rahoja, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä. Ihmiset, jotka nyt tekevät teitä alueelle, sanovat, että minä lähdenkin uuden rahaston leipiin, siitä saa parempaa pakkaa. Tämä voi vaikuttaa monella tavalla, mutta emme tiedä, miten kaikki tämä toimii. Mutta kaiken kaikkiaan suhtaudun myönteisesti tähän rahastoon. Ja toinen asia on, että synergioita saadaan aikaan. Esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurihankkeissa, infrastruktuurihankkeissa, pilottakeissa – hankkeeseen, joita rahoituistamme jo rahoitetaan ja hankkeita saatetaan sitten päätökseen. Riskejä jaetaan ja näin rahastoon saadaan varoja. Tämä on hyvä asia, koska tässä voidaan ottaa korkeampia riskejä kuin muuten voitaisiin. Uudella rahastolla voidaan tuoda uusia mahdollisuuksia alueille, alueellisille foorumeille. Tässä katsotaan myös näitä kiertorahastoja ja viranomaisten roolia. Eli ihmiset hankkeissa voivat olla samoja kuin ne, jotka valmistelevat rakennerahastoaloitteita. Omissa tarkistuksissani on mukana kaksi tärkeää asiaa. Yksi on se, että noudattelen tässä alueellisten investointirahastojen strategioita ja puitteita – ja todella haluan kiinnittää huomiota synergioiden luomiseen. Ja toiseksi haluan saada tietoa uusien rahastojen vaikutuksista. Tämä on arviointikysymys, koska voi olla, että rahasto käynnistetään, se toimii ja Se toimii esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa, jollain alueella nuoret lähtevät pois alueelta ja tilanne on hyvin hankala. Ja tällä uudella, uuden rahaston kautta tilanne heikkenee entisestään. Eli metropolialueet hyötyvät, mutta maaseutualueet, niiden tilanne heikkenee. Siksi haluamme, että tällaista tiedottamista ja arviointia harjoitettaisiin. Tarvitsemme konkreettisia hyviä hankkeita, mutta se ei yksin riitä. Meillä on perustamissopimukset, siksi Tällaista tiedottamista ja arviointia tarvitaan. Ja sitten usein puhutaan epätasapainosta, rajat ylittävistä kysymyksistä. On hyvin tärkeää, että raja-alueilla ja maiden ja alueiden välillä näihin kysymyksiin kiinnitetään huomiota. Ja on tärkeää myös sanoa, kuten asiakirjassakin sanotaan, että näillä EU-rahastoilla on täydentävä luonne. Jos otetaan julkinen velka, jota, jota eri alueilla on, lähdetään rahoittamaan Euroopan tasolta, mutta lisäarvoa ei välttämättä synny. Varoja kyllä käytetään. 315 miljardia ehkä käytetään lainoina ja muina, mutta on oltava tiukkoina siinä, että saadaan tuleva aikaan lisäarvoa eikä korvata tavallaan sitten alue tai paikallistason velkoja eurooppalaisilla. Sitten vielä maantieteelliset kriteerit, ne eivät ole tässä mukana, en peräänkuuluta niitä. Tämä tarkoittaisi sitten ehkä sitä, että Italia, Italian pitäisi saada tietty summa, Ranskan tietty summa varoja, mutta tämä ei ole se tapa, jolla haluamme tässä toimia tai tehdä päätöksiä rahastoista. Pysymme yleisemmällä tasolla ja katsomme tasapainoa Euroopassa, eli epätasapainoa ei haluta lisätä. Sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen kohesio on tärkeässä asemassa. Ja sitten puheenjohtaja pyysi, että käyn läpi tässä myös tämän lisätalousarvioesityksen sen kohdassa viisi. On tärkeää, että emme saa kyseenalaistaa sitten jo olemassa olevia rahastoja, kaikki rahastot ovat, tai jotkut rahastot ovat ehkä olleet olemassa jo puolitoista vuotta, mutta eivät välttämättä kestävällä tavalla. Voimme tuoda varoja hanketasolle jäsenvaltioihin. Ehkäpä monet jäsenvaltiot käyttävät tämänkaltaisia hankkeita ne voivat saada siis osittain rahoitusta rahastoistamme, mutta eivät suoraan talousarviosta tällä hetkellä. Tämä oli oma näkemykseni. Olen valmis ottamaan mukaan myös tarkistuksia. Viides kolmatta on syntymäpäiväni. minulle voi antaa lahjaksi vaikka tarkistuksia tai makeaa. Odotan tarkistuksia. Very and... Kiitos hyvin kattavasta ja mielenkiintoisesta lähestymistavasta mietintöön. Ja muistamme tämän viidennen päivän maaliskuuta sitten kyllä. No niin, nyt sitten puheenvuoro teille Espresso, joka on varjoesittelijä. Kiitos. No voin varmaan puhua italiaa. Minulla on, minun pitää kirjoittaa italiaksi, mutta saan en puhua italiaa. Andosi di un tema piuttosto eh, complesso. Kiitos, niin koska aihe on aika monimutkainen. Käytän mieluummin omaa kieltäni. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle. Hän varmasti saa meidän tarkistaa tarkistuksemme, jotka alkavat sanoilla paljon onnea ja sitten tulee tarkistuksia. Kyllä muistamme, että silloin on sitten teidän syntymäpäivänne. Esittelijän mietintö ja hänen jo esittelemänsä tarkistukset ovat mielenkiintoisia. Olemme käyneet ne nopeasti nyt läpi ja voimme tukea niitä varsin laajasti eli hänen analyysinsä. observazioni e poi ovviamente esitän joitakin huomioita ja sitten arvioimme, minkälaisia tarkistuksia lähdemme laatimaan. Ensimmäinen kommentti niin liittyy siihen, mitä sanottiin. Tämä rahasto tarjoaa takuita, ei lisää varoja Ja tässä pyritään saman liikkeelle yksityisiä säästöjä ja muita investointitahoja, jotta investoinnit saataisiin uuteen nousuun. Niiden pitää olla tietyn luonteisia. Näillä investoinneilla on tarkoitus pystyä aktivoimaan työllistämistä. Ja tämän tyyppisillä investoinneilla pitäisi pyrkiä tuotantomallimme tai infrastruktuureidemme uudistamiseen, modernisoimiseen. Tällä hetkellä Eurooppa on hieman hankalassa tilanteessa, että meidän pitäisi pystyä uudistamaan tuotantomalliamme tai infrastruktuuria, ja näin saamaan lisää kilpailukykyä. Toinen kommenttini on, että on tärkeää saada aikaan todellista täydentävyyttä tai lisäarvoa, koska nyt puhumme suurimmaksi osaksi takuista monissa tapauksissa. Jos investointeja voidaan saada yksityiseltä rahoitussektorilta, silloin takuita ei välttämättä tarvittaisi joten täydentävyys on mielestäni hyvin tärkeä asia, koska tavoitteena me pitää olla se, että investointien määrää pystytään lisäämään, ei se, että julkiset takut korvataan yksityisillä. Ja tästä näkökulmasta ei ole epäilystäkään siitä, että synergiat rakennerahastojen kanssa on äärimmäisen tärkeä asia. Tähän esittelijäkin viittasi useaan otteeseen. Eurooppalaisten prioriteettien järjestelmä on yhdenlainen. Se, että tässä pyritään saamaan yksityisiä investointeja, on syytä sitten yhdistää jo olemassa oleviin investointeihin, julkisiin sekä erilaisiin joilla me salviin yksityisiin investointeihin. Täytyy kuitenkin pyrkiä välttymään siltä, että Junckerin suunnitelman investoinnit muuttaisivat rakennerahastojen investoinnit sellaisen suuntaan, että niillä ei saataisikaan oikeanlaista työllisyysvaikutusta. Eli meidän täytyy taata edelleen rakennerahastojen tehokkuus. Emme saa siirtää näitä investointeja sellaisille alueille, joilla tulokset olisivat vähemmän tehokkaat. Ja muistutan vielä, että tämä alueellinen tasapaino on tietysti tärkeää. Kaikissa Euroopan laajuisissa politiikoissa pitää pyrkiä tällaiseen, eikä tämän alueellisen kohesion periaatteen vastaista politiikkaa voida harjoittaa, mutta muistutaisin, että on olemassa kuitenkin sellaisia maita, joissa takujärjestelmä ei ole niin tärkeä, koska niillä on kolmen an luottoluokitus. Eli tässä pyritään saman aikaan yksityisiä ja institutionaalisia sijoituksia erityisesti sellaisissa maissa, joissa valtion talous on heikommassa jamassa kuin ehkä muualla. Ja ohjelmassa tämä tavoite on selkeästi mainittu. Ja uskon myös, että koska käytämme jatkuvasti enemmän tietyn tyyppisiä rahoitusvälineitä. On hyvin tärkeää koordinoida välineitä myös sellaisten välineiden kanssa, joita perinteisesti on käytetty esimerkiksi rakennerahastoissa. Ja vielä lopuksi uskon, että jos pystymme toteuttamaan laajoja alueellisia hankkeita. Meillä on Junkerin suunnitelma, vaikka siihen liittyvätkin tietyt takuut. Ja saamme aikaan synergiaa rakennerahastojen kanssa, niin saisimme tätä kautta todennäköisesti lisättyä myös rakennerahastojen kapasiteettia näin elvytettävä Euro- elvytettyä Euroopan taloutta, joka on kärsinyt kriisin aikana mutta jossa piilee edelleen laajaa kehityspotentiaalia. Ja kuten sanoin, 5.3. mennessä onnittelujen kerran täältä pesee myös tarkistuksia. Thank you very much. Any... Kiitoksia. Onko muita varjoja paikalla? Kiitos puheenjohtaja. Saatan myöhäistä junasta, mutta haluan kuitenkin osallistua keskusteluun. huomaan sitä, että mikä ongelmia liittyy näihin kohesiorahastoihin. Itse asiassa osa rahasta, joka on nipistetty niin horisontti 2020 ohjelmasta, ainakin mitä tulee Junckerin suunnitelman aikomuksiin nähden, niin osa niistä voitte siirtää, siirtää kohesio-ohjelmiin sillä ne eivät välttämättä tuota suoraa tuottoa, vaan muita sivutotteita, jotka hyödyttävät eurooppalaista taloutta muilta osin, mutta huolia minulla on liittyen tähän voittajien valitsemiseen liittyen ja viesti, joka liittyy siihen, että meidän tarvitsee huolehtia horisontti 2020 rahasta, sillä saadaan takaisin sitten investointituotoista. No Tämä huolestuttaa minua yhä enemmän itse asiassa, että rahaa ei ikinä enää sitten nähdä. Yksityiset sijoittajat, jotka tietävät mistä puhuvat, voit sanoa, että valtio tai jos valtio tietää paremmin, mikä hyvä sijoitus on, no sitä minä epäilen. Ja sen takia epäilenpä, että tarvitaan julkista, yksityistä rahaa Junckerin suunnitelmaan, mutta epäilenpä, että saadaanko sitä ikinä ikinä houkuteltua. Ja se on mitä tämän kolme, noin 300 miljardin punnan kanssa käy, mutta en ole yhtä positiivinen näihin ehdotuksiin kuin on esitetty, mutta sanoisin, että meidän tulee tarkastella toisia tuloksia, jotta voidaan käsitellä se, mitä Lambert te sanoitte, ja katsoa myös kolikon toista puolta. Jos kasvu palaa Euroopan talouteen ja tulee positiivisia tuloksia, niin on tärkeää, sitten me sanoin, että no niin, Junckerin suunnitelma on toiminut, se on menestyksekäs, sillä se ei välttämättä ole liittynyt siihen mitenkään, joten meidän tulee olla realistisia sen vaikutuksista mitä sitä tarkkaan tavalla, jota on ehdotettu. Kiitos. Thank you, Thank you very much, uh, Mr. Calvet Chablon. Kiitoksia. Ja seuraava edustaja. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja lyhyesti ja periaatetasolla. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että olen nyt tässä salissa ja tulen viereisestä salista, johon esittelijäkin viittasi kokouksesta, jossa juuri käsitellään ja Junckerin suunnitelmaa. Viereisessä salissa tuntui hieman siltä, että oltiin jossakin pankissa ja rahoitusalan neuvonnan piirissä. Meidät on valittu tänne tekemään politiikkaa ja huolehtimaan ihmisistä. Tuolla puhuttiin tästä 15-kertaisesta vipu, viisinkertaisesta vipuvaikutuksesta ja ties mistä teknisestä. En, en usko, että tämä kiinnostaa ihmisiä todella. Näitä investointeja ei saa kansallistaa väärällä tavalla. Raha haukuttelee rahaa. Ei, ei saa käydä niin, että rikastutamme jo valmiiksi rikkaita alueita. Mutta jos tässä mennään äärimmäisyyksiin, voi käydä niin, että investoimme Japaniin tai Delawareen, ja tuskinpa tämäkään on sitä, mitä toivomme saavuttamamme. No, vakavasti ottaen kaikki, ei pelkästään Juncker, vaan me kaikki. Jos emme onnistu siinä, että lyhyessä ajassa, ei missään kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan lyhyessä ajassa jos emme saa päästä tilanteeseen, jossa näillä investoinneilla saadaan elvytettyä työllisyyttä ja tästä tulee sellainen tappio ja takaisku, joka todella heikentää Euroopan asemaa. Eli on hieno, jos saadaan aikaan hedelmällisiä investointeja. Tämä on hyvä, mutta ne pitää toteuttaa oikealla tavalla niin, että niistä on todellista hyötyä. Odotan tässä myös muiden valiokuntien tukea, jotka käsittelevät myös muita asioita kuin puhtaasti rahoituksen liittyviä niin että tähän saadaan myös muita ulottuvuuksia mukaan. Aluekehitysvaliokunnan on pidettävä silmällä sitä, että investoinneilla todella pyritään saamaan aikaan tuloksia työllistymisen kannalta. No viitan tässä Luxemburgin. Se, että siellä nyt siirryttäisiin 3 prosentista 2,9 prosenttiin. Ei tässä vielä riitä, mutta meidän täytyy muistaa, että tietyt paikallistasot ovat paljon lähempänä työllisyysongelmia, nuorisotyöttömyysongelmia ja niin edelleen kuin korkeammat tasot. Ja parlamentin jäsenten maltilliset tarkistukset reikivaliokunnasta pyrkivät siihen, että ei unohdeta Junckerin suunnitelman poliittista painoarvoa ja pyydän kaikkia muistamaan ja pitämään mielessä tämän työttömyyden vastaisen taistelun ja olemaan järkevä, kun tehdään valintoja. Eli emme me saa tässä toimia niin kuin pankkiriskejä valvova taho. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Je serai rapide parce je dois Kiitoksia. Niin puhun nopeasti, koska minunkin täytyy kiirehtiä junaan. Kaksi kommenttia vain. Ensimmäinen. Meidän valiokuntamme voi todellakin esittää yhden keskeisen kysymyksen. Ovatko nämä eurooppalaiset investointirahastot sellaisia, että ne saattavat pahentaa alueellista epätasa-arvoisuutta. Sehän tässä on kysymys ja kun otetaan huomioon kaikki sen, mitä on todettu, tiedämme, että yksityisyritykset esittävät ehdotuksia kaiken kehittyneimmille kaupungille, rikkaimmille alueille tai niille, joissa ei sinne, jossa työttömyys on todella suurta, jossa todella tarvitaan investointeja, jotta voitaisiin vähentää työttömyyttä. Eli vaarana on se, että joudutaan kaikkien näiden mahdollisuuksien ulkopuolelle. Esimerkiksi äärialueet. Siellä on huomattava työttömyysaste ja on selvää, että tämänhetkisissä olosuhteissa koetaan huomioon se, mitä todettiin. En näe, mikä hanke näissä Euroopan investointirahoistoissa olisi sellainen, että sitä toteutettaisiin äärialueilla. Meillä on siis tällainen ongelma ja juuri tästä syystä esittelijä on aivan oikeassa todetessaan, että meidänkin täytyy nojautua sopimukseen, muistuttaa Euroopan komissiolle, että sillä on tiettyjä kohesiotavoitteita, alueellisia yhteiskunnallisia tavoitteita, joita sopimukset sille asettavat, ja se tulisi ottaa huomioon. Kun katsotaan näitä maantieteellisiä kriteereitä, niin tietysti on totta, että Euroopan komissio ei tätä valintaa tehnyt. Ja ei tule mennä kohti kansallistamista. Mutta me olemme tehneet valinnan luokitella nämä alueemme eri luokkiin. Näin tehtiin ja siinä ei oma logiikkansa. Meillä on luokiteltu ne kehittyneemmistä vähemmän kehittyneisiin. Ja minusta vaikuttaa siltä, että kun Euroopan unioni investoi koko Euroopan unionin alueella, niin sen täytyy myöskin ottaa huomioon nämä kriteerit, joita me ainakin puolustamme. Eli tätä ehkä valiokuntamme voisi vaatia, sillä Jokainen valiokunta Euroopan parlamentissa aikoo katsoa Junckerin, Junckerin suunnitelmaa oman näkökulmansa kautta. Eli me emme voi odottaa sitä työtä, jota muut valiokunnat tekevät, vaan meidän tulee itse puolustaa näitä omia tavoitteita. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Seller vielä saa puheenvuoron ja sitten te, edustaja Rönn. Kiitos, puheenjohtaja. Turha tässä nyt on monimutkaistaa työtä liikaa. Näin tehdään muissa valiokunnissa. Meidän tulisi mielestäni keskittyä pikemminkin siihen, mikä meille on tärkeää aluekehitysvaliokunnassa. Meille tärkeää on se, että olemme onnistuneet siinä, että meillä on jälleen uusi ohjelmakausi, uusi kohesiopolitiikkakausi ja toimia, joilla lähdetään yhteisrahoituksella rahoittamaan alueella hankkeita, joilla pyritään saman aikaan työllisyyttä ja ylläpitämään kilpailukykyä se, mistä täällä nyt keskustelemme, tämä niin kutsuttu Junkerin suunnitelma, pyrkii johonkin muuhun. Sillä halutaan saada aikaan kasvua Euroopassa, koska käymme läpi vaikeita aikoja. Meillä on vaikea tilanne siinä, että joissakin maissa ollaan taantumassa tai kasvu on hyvin vähäistä. Ja toisaalta yksityisissä käsissä on kyllin paljon varoja eläkerahastoissa ja muualla. Rahoja on, raha on, mutta etsitään sijoituskohteita. Ja komission suunnitelman tarkoitus on, että heille annetaan sellaisia sijoitusmahdollisuuksia, joissa riskit ovat mahdollisimman pieniä. Itse ainakin tulkitsen tämän näin. Eli se, mitä me, tämä ei liitty suoraan siihen, mihin me pyrimme rakennepolitiikassa ja kohesiopolitiikassa, vaan tämän tavoite on erilainen. Tämä, nämä varat ja riskien minimointi annetaan käyttöön yhdessä Euroopan investointipankin varojen kanssa niin, että saadaan suhteellisen korkea vipuvaikutus aikaan. Lähdetään rahoittamaan sellaisia hankkeita, joita ei pystytty aikaisemmin rahoittamaan jäsenvaltioissa. Näin annetaan käyttöön määrärahoja jo meidän päättämästämme monivuotisesta rahoituskehyksestä – talousarviosta kahdelta alalta tutkimuksesta, kehityksestä ja liikenteestä, jotka olivat oikeastaan tarkoitettu liikenteelle, tutkimukselle ja kehitykselle. Ja sekä tarkoitus on käyttää varoja, jotka ovat tarkoitettu kohesiopolitiikkaan ja rakennerahastoihin. Meillä on myös verkkojen Eurooppa, hyvin keskeinen väline, jota olisi tarkoitus toteuttaa. Miksi näitä varoja ei voida ottaa suoritusvarauksesta tai maataloudesta? kohesiopolitiikassa, rakennepolitiikassa ei saa tehdä liian suuria uhrauksia. Se, miten tämä kaikki toteutuu talousarvion kannalta, on talousarvion valiokunnankin pähkinä purtavaksi. Kaikilla on omat vastuualueensa horisontti 2020 huolehtii esimerkiksi teollisuus- ja tutkimusvaliokunta. Meille tärkeää on, että ei synny päällekkäisyyttä kohesio- rakennerahastojen kanssa ja että ainakin vuoteen 2020 näille aloille suunnatut varat säilyvät siellä, minne ne on alun perin kohdistettu, eikä niitä käytetä investointisuunnitelmaan, koska jos tästä poiketaan, silloin tulee olemaan hankalaa vuoden 2020 jälkeen jatkaa kohesio- ja rakennepolitiikkaa entiseen malliin. Thank you, Madame Reinke. Kiitoksia, edustaja Reinke. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Monika Vannen nimissä, joka on varjoesittelijänä, joka valitettavasti ei voi olla täällä. To be uh, uh, on the way to the Vienna, uh, to Vienna already. And I'm going to do it in German because... Aio tehdä tämän saksaksi, koska hän kirjoitti tämän paperin saksaksi. Erst einmal großen Dank an das Sekretariat. Kiitoksia ensinnäkin sihteeristölle ja esittelijälle, jotka ovat tehneet lyhyessä ajassa erinomaista työtä lausunnossa katsotaan hyvin konkreettisesti sitä, miten esirin ja rakennerahastojen välillä saadaan täydentävyyttä, mutta tässä kaipataan vielä jotakin asioita. Regivaliokunnassa on monen vuoden kokemus kohdallisuuspolitiikasta, aluepolitiikasta ja meidän pitäisi tiedottaa se, kuinka hankalaa Tällaisia alueellisia kysymyksiä on ottaa huomioon, että tähän ei kiinnitetä esirissä mitenkään huomiota. Strategisten investointien rahaston onnistuminen riippuu siitä, miten minkälaisia aktiivisia investointeja työmarkkinoille ja koulutukseen ja alueellisiin kysymyksiin tehdään. Rakennerahasto virastoilla on luotu sääntöjä, joiden kautta on selkeät kriteerit. Meillä on esimerkiksi 2020 tavoitteet ja kumppanuusperiaate. Tässä pitää ottaa huomioon aluetasoja, esimerkiksi kansalaisjärjestöt, mutta tähän ei kiinnitetä EFSissä minkäänlaista huomiota. esiriselle selkeitä ajatuksia siitä, miten hanketta toteutettaisiin. Ja nyt ensi viikolla olisi syytä, että lähdemme työstämään tätä asiaa niin, että investointisuunnitelma saataisiin menemään oikeaan suuntaan, että kohesiopolitiikkaakin saataisiin mukaan tähän rahastoon, koska ilman tällaisia tavoitteita emme voi päästä eteenpäin. Kiitoksia. Thank you. Madame Damato. Kiitoksia edustaja Damato. Ringrazian anch'io il collega per il Kiitoksia. Kiitos minunkin puolestani kollegalle tästä pikaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Mietinnössä huomiot, jotka liittyvät Isirin ja kohdipolitiikan täydentävyyteen, saavat tukeni. Kuitenkin äh, tässä välineet ovat hyvin erilaisia. Meillä on nyt 11 teemakokonaisuutta vuosille 2014 ja 2020 pyrkivät siihen, että Euroopan taloudellista, alueellista ja sosiaalista kohesiota voidaan parantaa, mutta tämä sama ei päde esiriin. Ja epäilen hieman tätä täydentävyyttä, er-, erityisesti niissä tapauksissa, joissa kohesiorahastoista sanotaan varoja esiriin. Esimerkiksi 5 artiklan 4 kohdassa komission ehdotuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat käyttää kohesiopolitiikan varoja tukikelpoisten hankkeiden tukemiseen, joihin investointipankki investoi. Ja sitten tässä on tarkistus 10. Jäsenvaltiot voivat käyttää kohesiopolitiikan varoja siihen, että ne voivat edesauttaa hankkeita, joissa EIP on mukana ja joissa noudatetaan tätä kumppanuusperiaatetta. Kollega viittaa monessa kohdassa siihen, että täytyy huolehtia siitä, että sosiaalinen ja alueellinen ja muu kohesio tapa, toteutuu mutta tässä kuitenkin halutaan käyttää kohesiovaroja esirille. Ja tiettyjä investointeja voidaan irrottaa kriteereistä, jotka ovat mukana vakauspaketissa. Eli tämänkaltainen komission perään kuuluttama täydentävyys on todella vaarallista. Meidän täytyy todella puuttua siihen, että varoja siirretään olemassa olevista rahastoista uuteen. Ilman tähän puuttumista emme voi onnistua. Avoimuus ja osallistuvuus on tärkeää. Meillä tulee olemaan tällainen kuuden asiantuntijan työryhmä. He ovat riippumattomia ja komissio ja investointipankki ovat heidät nimittänyt. Mutta mikä on parlamentin rooli tässä kaikessa? Thank you. Mr. Novakov. Kiitoksia, edustaja Novakov. Here I second. Kiitos puheenjohtaja se, mitä Nistelroi sanoi, että vaikka ei olekaan sääntöjä maantieteellisestä, ei ole siis maantieteellisiä sääntöjä hankkeista Euroopassa, se ei tarkoita sitä, että niin ei tule tapahtumaan. Epätasapainoa on jo olemassa useimmissa valtioissa, osa alueista on hyvin kehittyneitä, osa ei. Ja ei tarvita lisävälinettä siihen, että saadaan aikaan yhä enemmän eroja alueiden välille. Täytyy sanoa, että meidän tulee välttää yhteen törmäystä kohesiopolitiikan ja Junckerin välillä, mutta lisäksi meidän tulee luoda synergioita noiden kahden välineen välille. Se on ainoa tapa panna täytäntöön useimmat hankkeet ja saada aikaan lisäarvoa sillä sitähän ihmiset odottavat meiltä. Toiseksi kriteerin pitäisi olla hyvin avoimia liittyen siihen, millaiset hankkeet tulevat olemaan ja mitkä hankkeet hyväksytään. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi olla tasa-arvoinen pääsy päätöksentekoprosesseihin, jotta voidaan välttää puheet siitä, että tietyissä maissa on enemmän vaikutusvaltaa kuin muissa, silloin, kun hankkeet valitaan, ne toteutettavat hankkeet valitaan. Mielestäni pitäisi olla enemmän enemmän tietoisuutta siitä, mitä hanke, mitä suunnitelmassa tehdään. On tiedätkö tiettyjä valtioita, jotka ovat laittaneet hakemuksia hankkeesta liittyvät putkitöihin ja muihin. En tiedä, mikä, ketä investoija tällainen hanke kiinnostaisi. Hankkeita tulee varmasti myös sellaisia, jotka tuovat lisäarvoa IT, high-tech, korkeateknologian hankkeita, mutta meidän tulee tarkentaa, mikä on päätavoite Junckerin suunnitelmassa. Kiitos oikein paljon. Thank you. Thank you very much. There is no other wish. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Edustaja von Nistelrooy, haluatteko vielä vastata näihin kommentteihin? I, I think that in our, um, our text No nämä pääkohdat, joista keskustelemme, ovat jo täällä tekstissä, mutta jos jotain lisättävää tulee valiokuntamme toimialalta, niin suhtaudun siihen aivan avoimesti. Monet asiat, kuten uusi hallinnointi, siitä kyllä keskustellaan Ekonissa, joten siinä ei kannata mennä liian pitkälle. Aivan kuten Tsela totesi, se on ihan oikein, sillä kun puhutaan rahasta, niin Mikä tämä kerroin on esimerkiksi horisonttiohjelmassa? Nyt sen on toinen kerroin käytössä. Mikäs meidän kertoimemme on? Ei se niin korkea ole, koska aloitetaan alusta. Ja silloin luodaan vaikkapa koulutuskeskuksia. Kerrointa on vaikea löytää. Ja siellä sanotaan, että apurahat ovat tällaista tumppausrahaa. Meidän täytyy olla ihan samoilla linjoilla kuin mitä tässä Sella totesi koko keskustelussa. Sanoit, että meillä on eri tavoitteet, eri kantoja ja sitten missä voidaan olla samaa mieltä ja mihin on investoitu ja saadaan yritys ja on korkea riskitilanne Ei sitä vastaan mitään ole, mutta se on vain toista bisnestä. Meidän tulisi katsoa, miten tämä kehittyy. Haluan, että arvio tulee 1-3 vuoden sisään. Ja maat vielä kertovat siitä, mitä ne tekevät. Tilanne voi olla aivan erilainen Italiassa tai Ruotsissa. Mitä asioita yhdistetään toisiinsa ja mitä tehdään. Sitten voidaan käydä toista, syvempää keskustelua siitä, mikä on toteutettavissa ja mikä ei. Minä en sitä tiedä. Mutta syntyy kuitenkin sellainen tilanne, jos olemme lähellä toisiamme. Mutta sitten jotkut sanovat, että tässä dumpataan tätä rahaa. Kyllä rahaa on riittävästi. kyllähän sitä me saamme riittävästi. Prosenttimääränä on se ei siis ole mikään ongelma, jota saataisiin aikaan kehitystä ja alueilla ja niillä alueilla, joissa näitä perustavallatuisia ongelmia on. Palaamme siis siihen ja kerrotte tästä. Me emme suhtaudu ollenkaan negatiivisesti tähän eurorahastoon, mutta ehkäpä tulisi mainostaa enemmän sitä, mitä me teemme. Ja kysy Euroopan komissiolta, sehän on täällä paikan päällä. Pyytä sitä vähän auttamaan. Tuolla on puhujia, jotka edustavat Euroopan komissiota. Thank you. Thank you very much for your comments uh, as a chair. Kiitoksia näistä kommenteista. Puheenjohtajana haluaisin painottaa, että meidän mielestämme kun tämän lausunnon regivaliokunnasta hyväksymme, että me painotamme täydentävyyttä kahden välinen välillä, kohesiopolitiikkavälineen merkitystä ja eroja sillä meillä on eri päämäärät, eri rahat, mutta samalla meidän täytyy myös puoltaa koesiopolitiikan roolia ja merkitystä Euroopan unionissa. Tämä on osa näitä kommentteja kollegoilta. Euroopan komission edustajat, haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you very much, thank you very much Madam Chair, for... Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Haluaisin puhua lyhyesti tästä hyvin mielenkiintoisesta aiheesta. Ensinnäkin kaiken kaikkiaan suhtaudumme myönteisesti esittelijän kantoihin ja myös Zellerin tiivistelmään. Ei pitäisi unohtaa yleisiä tavoitteita investointisuunnitelmassa, jonka Juncker on ollut laatimassa. Sen tavoitteena on parantaa investointien laatu, saada investoinnit virtaamaan, ja rahoitus on vain yksi kolmesta pilarista rahoitusvälineiden kriteerit niin sanotusti, niistä, niitä oli vielä perustettu, mutta ne ovat sen suuntaisia pitkälti, mitä täällä on puhuttu. Mielestäni on hyvin tärkeää komissiolle pystyä sanomaan, että yksi kriteeri on taloudellinen tekninen laatu, mutta sitten tämä lisäarvo on myös totta kai tärkeä kriteeri Junckerin suunnitelmassa, jota ei ole tämmöistä purkua tai kannibalisointia, niin kuin sanoitte esirissä, totta kai. Te pitää olla yhteisöviä EU-politiikan kanssa ja lisäksi myös saada ö, yksityistä pääomaa liikkeelle aasinsiltana sitten seuraavan kohtaan, mitä monet mainitsivat. Kyllä, ESIR, ei, siinä ei ole kyse päällekkäisyydestä uudesta kohesiopolitiikan välineestä. Kyse on välineistä saada investoinnit virtaamaan, mitkä sitten seuraavalla kerroksella vaikuttavat myönteisesti alueisiin. Mutta tästä rakenteesta johtuen ja siksi, että halutaan yksityinen sektori mukaan, hankkeet pitää valita erikseen. Kyse ei ole minkäänlaista syrjinnästä, mutta esirissä ei voi olla mitään maantieteellisiä ennakkoehtoja, mutta kaiken kaikkiaan toivomme, että Esirin myönteinen vaikutus auttaa saamaan investoinnit virtaamaan ympäri Eurooppaa, kaikkialla siis, mitä tulee tarkistuksiin, en mene nyt tarkistuksiin, sen enempää aikaa ei ole paljon, mutta yleinen huomautus tulee tuota raportointiin, on selvää, että tarvitaan raportointia ja arviointia. Toivottavasti huomataan, että tarvitaan tasapaino myös sille, mikä on raportointitaakka. Eli hyvää raportointia tarvitaan totta kai ja arviointia myös, ja komissio ehdotaankin tätä, mutta tasapaino pitää löytää toisaalta, mitkä ovat kustannukset, mitkä ovat hyödyt siitä, että tulee lisää, lisää arviointivaatimuksia. Sitten delegoitu säännös, komissio, ei ole varma, onko se tarpeen, vaikka mä täysin vastaakaan, mutta jos tämä on ratkaisu, niin pitää katsoa, että miten se on mahdollista oikeudellisesti esiriin, voidaanko se soveltaa oikeudellisia säädöksiä vai ei, mutta tässä kaikki, kiitos. Thank you, thank you very much. I'd like to remind everybody that... Kiitoksia, haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että tarkistusten esittämisen määräaika on 5.3. Van Nistelrooyn syntymäpäivä. Ja kaikki lahjat otetaan vastaan. Vain englanniksi kuitenkin. Seuraava kohta esityslistallamme. Seuraavat kohdat ovat 11 ja 12, jotka liittyvät toinen toisiinsa. Viktor Vostinaru on esittelijämme. Hänellä on erittäin vähän aikaa käytettävissä. Mutta toivottavasti hänellä on riittävästi aikaa kuitenkin esitellä nämä kaksi lausuntoa, kahdesta kohdasta, koska ne liittyvät toinen toisiinsa. Toinen on EU-eurotomasetuksen 13.11.2013 muuttaminen, joka koskee vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annettua asetusta ja toinen on esitys lisätalousarvioksi numero 2 kautta 2015 maksusitoumuksen siirtäminen, yhteinen hallinnointi, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, kestävä kasvu, turvallisuus ja kansalaisuus globaali Eurooppa. Esittelijä Bostinaru, olkaa hyvä. Din mnogo vi Now I will turn in English because he's... Nyt puhun englantia, sillä se on työkieli tässä lausunnossa ja pyrin sitten vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, miksi tämä tehdään erikoismenettelyn kautta, miksi vain englanniksi, miksi, jotta se hyväksyttäisiin mahdollisimman pian ajoissa, jotta se saa aikaan todellisen vaikutuksen. Kaksi lausuntoa, jotka esittelen tänään, ne on suunnattu budjettivaliokunnalle, molemmat liittyvät ongelmaan, joka on myöhäinen ohjelmien hyväksyminen uudella ohjelmakaudella. Esittelen molemmat lausunnot yhdessä, sillä ne liittyvät tiiviisti toisiinsa. Mitä tulee Euroopan rakennerahastoon 2500 251 toimintaohjelmaa, mikä vastaa 43 prosenttia niistä, mitkä hyväksyttiin vuonna 2014. 75 toimintaohjelmaa, mikä vastaa 13 prosenttia kokonaismäärästä. Niihin kohdistettiin siirtymäprosessia talousasetuksen myötä, mikä tarkoittaa sitä, että ne olivat valmiita hyväksyttäviksi vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta ei ollut mahdollista hyväksyä niitä ajoissa. Niiden hyväksyminen lykättiin vuoteen 2015 alkuun ja on vielä mahdollista käyttää vuoden 2014 maksumäärärahoja. Kaikki muut ohjelmat, 262 toimintaohjelmaa, 45 prosenttia siis kokonaismäärästä, ei hyväksytty, eikä niihin voitu soveltaa siirtymämääräksiä. Niillä on mahdollisuus, jotta ei menetettäisi 2014 määrärahoja, on tarkistaa uudelleen monivuotista rahoituskehystä ensimmäinen toukokuuta artiklan 19 monivuotisen rahoituskehitysasetuksen mukaan. Komissio teki kaksi ehdotusta ja haluan kiittää komissiota sen työstä ja yhteistyöstä. Ja on tärkeää, että molemmat on hyväksyttävä viivästyksettä aikarajoista johtuu, että kaikki näiden asian käsittely tehdään englanniksi ainoastaan ja sen takia määrät ovat lyhyet. Hyvin, määrät ovat hyvin lyhyitä. Kaksi lausuntoa, niin pätee kaksi eri menettelyä, kun ajatellaan parlamentin roolia. Raunivuotisen äh, tarkistus, äh, se vaatii parlamentin hyväksynnän. Lisätarvousesitys 2015 äh, liittyy suoraan monivuotiseen rahoituskehykseen, siihen sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, mitä tulee MFFään, komission ehdotus, siitä on jo sovittu neuvostossa, ja sen myötä lähes kaikki 2014 määrärahat siirrettäisiin, siis ne, jotka liittyvät otsikkoon 1b, käyttämättömät varat siirretään siis toimintaohjelmiin vuodelle 2015 Tämä tarkoittaa sitä, että raskas taakka tulee kansalliselle ja alueviranomaisille vuonna 2015, mutta tämä tehtiin siksi, että taattaisiin yhtäläinen kohtelu jäsenvaltioille ja komissio ilmaisi, että se tulee olemaan aktiivinen kumppani ja tarjoamaan tukea ohjelmille ja täytäntöönpanovaiheeseen, vaiheeseen, jolle vaikuttamista komissio tulee toistamaan tänään ja vakuuttamaan sitoumuksensa esittää näitä kahta roolia, jotka mainitsin aikaisemmin. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja uskon, että komissio tulee täyttämään nämä lupauksensa mahdollisimman tehokkaimmalla tavalla ja pitää toivia viivästyksettä ja hyväksyä nämä ohjelmat, kun monivuotiset rahoituskehitystarkistukset on saatu hyväksyttyä parlamentin toimesta ainoa maksumäärärahapoikkeus, jota olisi siirretty vuonna 2015, liittyy rajat ylittäviin ohjelmiin ja liittymistä edeltäviin toimiin ja ENI-välineeseen. Eri lähestymistavan logiikka johtuu siitä, että viivästyksiä on ollut hyvin paljon lainsäädännössä puitekehyksessä – ja tähän johtuu myös ohjelman monimutkaisuudesta, koska siihen liittyy kolmenlaista toimijaa, jäsenvaltiot, ehdokasvaltiot ja naapurivaltiot. Yhtenäisyyden vuoksi, jotta ohjelmat voidaan panna tätä nopeammin, olisi hyvä seurata samaa menettelyä muidenkin määrärahojen kohdalla. Haluan korostaa kuitenkin, että nämä ohjelmat ne olivat ennakoitavissa vuonna 2015 ja 2016. Näitä määrärahoja voidaan siis edelleen käyttää myöhemmin. Minä siis ehdotan, että annamme hyväksyntämme ja tämä on tarpeellinen ehto monisen rahoituskehyksen tarkistamiselle ja sille, että 2014 määrärahaa käytetään – Tämän takia ei ollut mahdollista hyväksyä näitä toimia 2014 siirtymämenettelyn mukaan. Neuvosto on jo suostunut kannattamaan komission ehdotusta, joten on tärkeää, että me saamme oman menettelymme päätökseen mahdollisimman pian. Ja näin ollen vetoan kaikkiin varjoesittelijöihin ja kaikkiin poliittisiin ryhmiin, jotta tehdään yhteistyötä tehokkaasti, niin kuin on useasti tehtykin. Lisätalousarvioesitys 2015 liittyy suoraan monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamiseen, sillä se, siinä siirrytään sanoista tekoihin, jotta lähes kaikkien otsikoiden siirrot 1b 2014 käyttämättömät määrärahat siirretään siis vuodelle 2015. Yhteensä siis 16,5 miljardia euroa. Mitä tulee lausun, DOB-lausuntoon, se on lähes sama kuin liittyen monivuotisen rahoituskehyksen, enkä aio toistaa itseäni. Ainoa asia, minkä haluan lisätä, on, että otin esiin ongelman, joka on, ovat nämä maksut, joita ei ole hoidettu ajoissa, niitä on noin 25 miljardia euroa vuoteen 2014 loppuussa näille kolmelle rahastolle. Näin ollen pyydän lausunnossa, että komissio tarjoaa meille kaiken tarpeellisen tiedon. Sen vaikutus tulemaan merkittävä vuonna 2017-2018. Ja väline, jota voidaan käyttää, että nämä maksuivestymät eivät sitten pahene. Aikataulu kahden lausunnolle pitäisi olla melko samanlainen, eli seuraavanlainen. Valmisten lausuntojen hyväksyminen valiokunnassa seuraavassa kokouksessa maaliskuun lopulla. Täysistunnossa hyväksyminen huhtikuussa. Ensimmäinen ministunto Brysselissä. Haluan kiittää etukäteen varoistelijöitä ja heidän valmiudestaan tehdä työtä hyvin tiukoissa määräajoissa. Ja kiitän heitä ymmärryksestä siitä, että tämä on ainoa tapa saada tämä hyväksyttyä ja antaa mahdollisuus jäsenvaltioille ja alueille käyttää varoja, joita tarvitaan toimintaohjelmiin. Kiitos etukäteen tarkistukset eivät ole mahdollisia, joten toistan. Kiitos teille. Toivottavasti saamme hyväksyttyä tämän niin kuin suunniteltu. Kiitos. Thank you. Thank you very much. I want... Kiitoksia. Haluan muistuttaa, että edustaja Bostinaru, aivan kuten Van nistelroikin valmisteli nämä lausunnot nopeasti, koska päätimme niistä ylimääräisessä koordinaattorikokouksessa Strasbourgissa. Tuossa kokouksessa päätimme myös valmisteluaikataulusta. Tavoitteena on hyväksyä nämä lausunnot ensikokouksessa, joka pidetään 26.3. Siitä syystä sihteeristön ehdotus ja minun ehdotukseni on se, että annetaan tarkistusjättämisen määräaika tarkistukset ainoastaan englanniksi, eli sama päivämarko edelläkin 5.3. Se on siis tarkistusten jättämisen määräaika. Ja se kaikista näistä eri syistä, jotka jo täällä selitettiin. Novakov seuraavana. Uh, thank you, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on vain yksi työkieli ja vain vähän aikaa. Mutta varmasti voimme silti tehdä tässä yhteistyötä. Tähän alkuun sanoisin, että meidän täytyy asettaa selkeät painopistealueet siitä, mitä tässä on määrä rahoittaa. Kaikesta ei saatu sovittua halutalla tavalla monivuotisen rahoituskehyksen sotuksen aikana. Te viittasitte näihin suorittamattomiin maksoihin Niitä pitää pystyä vähentämään tai mieluiten välttämään kokonaan. Parlamentilla pitäisi olla selkeä kanta siihen, kuinka korkealla tasolla maksut ja maksusitoumukset voivat olla. Nehän eivät ole sama asia, vaan tähän liittyy maksamattomien maksujen osalta ja niiden lisäksi tärkeitä kysymyksiä. Ensi kerralla Varmasti yritämme saada hieman lisää aikaa sen käsittelyyn. Varmasti joitakin asioita jää tässä käsittelemättä, koska aika on niin vähän. Mutta odotan innolla yhteistyötä. Kiitos. You and Madame D'Amato. Edustaja D'Amato. Sarò brevissimo. Kiitos, aivan lyhyesti kun katsoo näitä lukuja. 300 operatiivista ohjelmaa, jotka vastaavat 47 prosenttia kaikkien ohjelmien määrästä, jota on katsottava uudelleen monimuotoisessa rahoituskehyksessä aiheuttaa minusta kyllä suurta huolta. Pidän tervetulleena komission ehdotusta tästä lisätalousarvioesityksestä. Meidän täytyy kuitenkin pohtia, kuka on vastuussa näistä viivästymistä. Emme halua tässä tietysti syyttää ketään, mutta tällainen pitää välttää seuraavalla, seuraavalla ohjelmakaudella niin, että voimme tässä toimia oikealla tavalla kansalaisiamme kohtaan. Ja mitä tulee Italiaan, ymmärrämme, mitkä ovat kritiikin aiheita. Ne ovat valitettavasti aina samoja, kuten komissiollisen Kretsu on sanonut. Tämä koskee erityisesti eteläistä Italiaa. Ja maksamatta jäätetyt Laskut ovat myös asia koesiopolitiikassa, joka aiheuttaa huolta ja tämä liittyy kokonaan eurooppalaisen hallinnointijärjestelmään. Tässä on 25 miljardin maksamattomat laskut edun saajille. Ja tässä haluan yhtyä esittelijän pyyntöön siinä, että komissiolta saataisiin mahdollisimman nopeasti ja tarkkoja tietoja tästä äärimmäisen arkaluontoisesta kysymyksestä poliittisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Is there any other wish, Mr. Van Nistelrooy? Onko muita toiveita, edustaja Van Nistelrooy? Ik wil allereerst de, de, de collega bedanken voor de, voor de snelheid. Haluaisin kiittää kollegoita tästä nopeudesta. Ehkäpä on hyvä tarkastella myös sitä, millä tavalla tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä tehtiin viime kauden alussa. Minulla on vielä hieman epäsellä tämä puitteisto, tämä on aivan poikkeuksesta, mitä nyt on tapahtunut. Ja tietysti se, mitä kollega totesi näistä kahdesta viimeisestä kohdasta, kuusi ja seitsemän, jotka koskevat vuonna 2015 talousarvioluonnosta, niin pitäisikö se tässä ottaa esille? Päävaliokunnan ihmiset tietävät kyllä, että mikä tässä on kyseessä. Eli kysymys on siitä, että nämä ovat kaksi erillistä asiaa. Meillä on tämä jälkikäteen tehtävät maksut ja ne täytyisi tässä ottaa kyllä huomioon. Thank you. Thank you very much. Other wishes for the Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaako Bosti Naaru vastata? Obviously, very shortly. Hyvin lyhyesti. Ensinnäkin kiitos puhujille. Uskoisinpa, että komissio tulee myös reagoimaan. Jos ei, niin tämän kanssa voidaan elää. Mutta mikä on äärimmäisen tärkeää on, että on sitoumus ja takuu siitä, että komissio tulee näkemään vaivaa sen eteen, että lupaukset meille täyttyvät ja että asiat pannaan täytäntöön ja että autetaan jäsenvaltioita kirimään ja ratkaisemaan ongelmat. Yksi syy johtuu siitä, että tuli viivästyksiä ja jäsenvaltiot eivät voineet panna täytäntöön näitä toimintaohjelmia ja lisäksi viivästystä tuli siitä, kun asiasta keskusteltiin komission kanssa joten ongelma on kaksijakoinen, mutta tärkeintä on tehdä työtä ja varmistaa, että tilanne hoidetaan kunnolla komission avulla ja tuella. Ja lisäksi sen myötä, että asia pannaan kunnolla täytäntöön jäsenvaltioissa. Tämä on kaikkein tärkeintä, sillä parlamentti voi tehdä vain yhden asian, hyväksyä tai hylätä nämä kaksi ehdotusta, en voi kuvitella, että hylkäystä tapahtuu, uskon, että päinvastoin käy, mutta jos teemme kotiläksymme, niin toivonpa, että komissio tekee samoin ja että se suorittaa nämä avustusohjelmat jäsenvaltioille ja että se avustaa myös jäsenvaltioita ja, ja alueita ohjelman täytäntöpanossa, mitä tulee suorittamattomiin maksuihin, pitää paikkansa. Teimme kaiken viime vuonna, mutta ne ovat vähentyneet, mutta pääosin on, tässä on kyse neuvostosta ja ongelman loivat tietyt jäsenvaltiot ja niiden tulee hyväksyä, että nämä backlogit niin sanotusti, ne, niistä tulee myöhemmin maksuja ja se vaativat sitoumuksia, jotka on jotenkin kiistetty, joten pahuus piilee muissa paikoissa, mutta ei parlamentissa, ei täällä, ehdottomasti ei. Sen takia minä luotan komission sitoutumiseen ja alueellisen aluekehityksen komission jäsenen Kretsuun ja komission jäsenten kollegioon, jotka tekevät parhaansa, jotta estetään nämä backlogit, sillä muuten raha joka pitäisi siirtää vuonna 2017, ja sitten 2017 plus backlogit, niin siitä tulee valtava taakka, joka, josta tulee maksu, laskuja, joita ei voida maksaa ollenkaan. Ja tämä olisi todellinen ongelma, ja tulee tehdä parhaamme, jotta tämä voidaan estää lopuksi. Mm. En usko, että meidän tulisi puida nyrkkiä hallinnolle, sillä meidän pitää käydä läpi myös syitä siihen, miksi viivästyksiä on tullut toimintaohjelmien hyväksymisessä. En yritä nyt suojella ketään. On 262 toimintaohjelmaa. Ei ole vielä hyväksytty. Se tarkoittaa sitä, että ongelmia on. Lisäksi 75 pitää katsoa jäsenvaltioihin ja nähdä, mitä valmiuksia kansallisilla parlamenteilla ja hallituksilla on. Ja pohtia, että alueilla on myös vastuita, kun valmistellaan näitä toimintaohjelmia. Mutta tässä on kyse hyvin tärkeästä keskustelusta. Minusta sen tulisi jatkua institutionaalisessa vuoropuhelussa komission kanssa, mutta jälleen kerran oikein paljon esityksistänne ja kiitos siitä, että hyväksytte tämän menettelyn, sillä meillä on ainoastaan varaa käydä tätä menettelyä, ottaen huomenna aikarajat. Tämä on tehty joskus aikaisemminkin ja minä luotan hyvin paljon teidän valmiuksiinne ja kykyihin pyrimme palvelemaan aluepolitiikkaa niin kuin on aika, aina tehty. Kiitos. 5. maaliskuuta ei ole minun syntymäpäiväni, mutta minäkin otan vastaan symboliset lahjat, mutta englanniksi kiitos. Okay, and I'll repeat again. Uh, the... No niin, ja nyt toistan jälleen tarkistustaittamiseen määräaika 5.3.12 mennessä vain englanniksi. Kiitoksia tästä Bustinaru. Täällä mainittiin komissio niin useaan kertaan, mutta edustajille ei annettu puheenvuoroa, joten olkaa hyvät, käyttäkää tätä mahdollisuutta vastaan kaikkiin kommentteihin. Kiitos. Thank you very much. First of all, many... Kiitoksia. Kiitoksia kovasti esittelijälle erinomaisesta tehdystä työstä näin nopeassa ajassa. Minun täytyy nyt korostaa sitä, kuinka kiireellinen tämä asia on. Tiedätte, että on tärkeää varmistaa, että MFFn tarkastus ja lisätalousarvio numero 2 vuonna 2005 hyväksytään äh, viimeistään toinen äh, toukokuuta, jotta ohjelmat eivät viivästy. Kuten tiedätte, Koreper pääsi 13. helmikuuta poliittiseen sopuneuvostossa ja ECOFIN hyväksyi tämän muodollisesti viikkoa myöhemmin nyt. Toivottavasti Euroopan parlamentti voi tukea meitä tässä ja antaa suostumuksensa suunnitelmien mukaan huhtikuun täysistunnossa niin, että monivuotinen rahoituskehys voidaan hyväksyä viimeistään ensimmäinen viidettä. Kuten tässä sanottiin, komissio on antanut kaksi lausumaa, joiden kautta puututaan neuvoston valtuuskuntien huolenaiheeseen ja edesautetaan nopean ratkaisun löytämistä neuvostossa. Ensimmäisessä julkilausumassa keskityttiin vuoden 2014 sitoumusten äh, siirron vaikutus, vaikutusta maksuihin. Tässä tarkoituksena on rauhoittaa jäsenvaltioita siinä, että tämä profiilin muutos ei tule muuttamaan monivuotisen rahoituskehyksen maksukattoja. Ja toinen tärkeä kysymys otettiin tässä valiokunnassa esiin usean otteeseen. Kyseessä on asia siitä, että komissio tekee kaikkensa, jotta nämä määrärahaosuudet hyväksytään toukokuun ensimmäisen päivän jälkeen mahdollisimman nopeasti. Pyrimme auttamaan jäsenvaltioita, jotta voidaan varmistaa se, että tehdyt siirrot voidaan myös täysimääräisesti toteuttaa eikä varoja menetetä. Mitä tulee sitten näihin backlogeihin? Muistuttaisin, että tästä keskusteltiin jo vuoden 2015 budjettimenettelyssä. Joulukuussa 2014 Euroopan parlamentin pyynnöstä annettiin yhteinen julkilausuma joka sisällytettiin vuoden 2015 talousarvion. Siinä viitattiin siihen, että budjettiviranomainen hyväksyy vuosien 2017-2013 backlog-kysymyksen todella pian. Tässä on aivan tavanomainen backlog-tilanne. Nämä liittyvät vaateisiin, jotka saatiin esimerkiksi hyvin myöhäisessä vaiheessa vuoden lopussa. Tässä on myös epätavanomaisia backlogeja, jotka johtuvat luoton puutteesta. On totta, On totta, että nämä backlogit eivät ole kestävällä tasolla ja nyt työstämme maksusuunnitelmaa. Ja tulevilla viikoilla komissio lähtee vuoropuheluun molempien budjettivallan käyttäjien kanssa siitä, mitä toimia tarvitaan, jotta backlogit saadaan vähennettyä minimiin vuoteen 2016 sen lopun mennessä. Kuten aikaisemmin sanottiin, tämä pitäisi tehdä ennen kuin lähdemme keskustelemaan uudesta budjettimenettelystä. Eli komissio palaa teidän pakelleenne tässä hyvin pian ja pyrimme vähentämään näitä rästimaksuja minimiin mahdollisimman tehokkaasti. Tässä varmasti olivat nyt pääosin ne asiat, joista tässä keskustelussa puhuttiin. Sitten nämä ohjelmat, joissa olivat liittymistä edeltävää siis liittymistä edeltävän välineen muut ohjelmat. Haluan teille kertoa nyt, miksi olemme muuttaneet näiden ohjelmien profiilia. On selvää, että näiden ohjelmien käynnistäminen kestää kauemmin kuin normaalien ohjelmien käynnistäminen jäsenvaltioissa, koska meidän on tarkoitus tehdä äh, yhteistyötä naapurimaiden ja kumppanuusmaiden kanssa – ja toinen asia on se, että IPA ja ENA-välineiden oikeusperusta hyväksyttiin myöhemmin kuin muissa ohjelmissa. IPAN ja ENAn oikeusperusta hyväksyttiin vasta maaliskuussa 2014, joten tästä syntyy viivettä. Ja vielä muistuttaisin teitä siitä, että vuonna 2000 2008 edellisellä maksukaudella käytettiin samankaltaista lähestymistapaa, jossa esimerkiksi enti määräraha siirrettiin myöhemmälle vuodelle. Kiitoksia kovasti huomiostanne ja tuestanne tässä merkittävässä poliittisessa kysymyksessä. Kiitoksia. Ja näin päätämme näiden kahden kohdan käsittelyn. Muistuttaisin, että alussa päätimme sisällyttää lisäkohdan äh, esityslistalle, joka koskee komission asetusta 13. helmikuuta 2015, jolla muutetaan EU 480 kautta 2014 asetusta viitteenä 508 vuodelta 2014 Euroopan parlamentilta ja neuvostolta. Komissio on hyväksynyt nämä delegoidut säädökset ottaakseen huomioon Euroopan meritalous- ja kala, anteeksi, kalataloussäännöstön ja Siinä otetaan huomioon myöskin Euroopan merialue- ja kalatalousasetus kuten myöskin yhteiset säännökset. Lyhyesti tämä on aivan tekninen ehdotus. 13. helmikuuta se tuli kaikilla kellä parlamenttiin ja sitten lähetettiin teille sähköpostitse. Euroopan parlamentin täytyy hyväksyä päätöslausamaehdotus, jonka valiokunta on esittänyt – se valiokunta, joka siis vastaa näistä perusteista, sitä vastustaa sääntö 105, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun tästä säädöksestä on tiedotettu. Se voi myöskin vaatia tätä aikamäärää pidennettäväksi. Nyt kahden kuukauden kuluttua delegoitu säännös katsotaan hyväksytyksi, jos Euroopan parlamentti ei tee mitään. Nyt annan komissio puheen, komissiolle puheenvuoron, jota se voi selkeästi ja lyhyesti meille selventää delegoitujen säännösten sisältöä. Alex Valdrigiani, olkaa hyvä. This is correct indeed. Kiitos, oikein meni, joten muistatte hyvin tämän taustan, joten olemme täällä erästä teknistä tarkistusta varten. Ensimmäinen komission delegoitu säännös 480 hyväksyttiin maaliskuussa 2014. Se hyväksyttiin maaliskuussa, koska me voimme odottaa EMF-asetuksen hyväksymistä ja kr asetuksen hyväksymistä ja piti tehdä viittauksia tulevaan EAKR-asetusta varten. Eli kun se asetus oli hyväksytty toukokuussa 2014, niin pystyttiin muuttamaan ja korvaamaan viittaukset delegoitun asetukseen oikein viittauksiin joka liittyy tähän lopullisen EMFF-asetukseen. Lisäksi olemme korjanneet liitteen kolme. Siinä on luettelo tiedosta, jotka pitää rekisteröidä tietokoneen muodossa. Tämä on hyvin teknistä siis. Ja oli värviittaus EMFFään, EMKRn. Tämäkin korjattiin siis. Ja tämä asetettiin asiantuntijaryhmille liittyen Esirin marraskuussa 2014. Paikalla oli parlamentin asiantuntijoita ja seuraava askel, no sitä ilmoitettiin parlamentille ja neuvostolle helmikuussa ja kuten sanoitte, niin nyt kahden kuukauden ajan jakso on käynnissä. Jos ei vastustusta tule, niin se astuu voimaan. Kiitos. Okay. Thank you. Uh, is there any of the members of the regi- Onko muita regivaliokunnan jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? No. No, uh, what I propose is that the committee does not ask... Ei, ehdotan siis, että valiokunta ei pyydä kahden kuukauden määräaikaa pidennettäväksi. Onko se teille sopivaa? Ja Ehdotukseni on teille se, että laitetaan määräajaksi 3.3. kello 12, se on tiistai. Näin voitte lähettää sihteeristölle kaikki mahdolliset ehdotukset. Sopiiko tämä teille? Kyllä. Niin, kiitoksia. Seuraava kohta on muut asiat. Onko muita asioita? Ei. Minä kerron teille seuraavasta kokouksesta, joka pidetään torstaina 26. maaliskuuta 9.12.30 ja iltapäivä vielä 5, kello 15.18.30. Haluaisin kiittää tulkkeja tuossa kokouksessa. Päätän kokouksen, mutta pyydän koordinaattoreita jäämään tänne vielä suljetun ovin pidettävään kokoukseen. Kiitos.